Good afternoon, dear colleagues. I invite you to take your seats. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Pyydän teitä istutumaan. Ja aloitetaan yhdessä tämän iltapäivän valiokuntakokous. Ensimmäinen asia esityslistalla on päätöslauselma luonnos, joka liittyy YK vuoden 2017 ilmantomuutoskonferenssin COP23 Bonnissa Saksassa, joka järjestetään tämän vuoden marraskuussa. Ja ennen kuin annan äh, tämän päätöslauselma luonnoksen yhteisesittelypuheenvuoron, niin tämän valtuuskunnan puheenjohtajana, joka osallistuu myös valtuuskunta, äh, valiokunnan puheenjohtajana, joka on myös valtuuskunnan puheenjohtaja, joka matkustaa Bonniin, haluaisin sanoa muutaman asian sitten. Äh, muutama vuosi sitten oli tärkeää päästä äh, hyvään tulokseen Pariisissa. Tämän saimme aikaan ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen nyt, kun on ollut uutta poliittista kehitystä Yhdysvalloissa, niin meillä on yhtä lailla tai vieläkin haastavampi tavoite. Meidän on pidettävä kiinni kansainvälistä sitoumuksista mm, ja vietävä niitä eteenpäin. Tämän sopimuksen nopea täytäntöönpano ja ratifiointi on erittäin hyvä uutinen, mutta meidän pitäisi kuitenkin jatkaa yhtä sitoutuneesti ja niin toteuttaa se, minkä olemme allekirjoittaneet. Nyt kun Yhdysvallat ei ole mukana, meidän on katettava sen rahoitusosuus vihreään ilmastorahastoon, jotta voimme viedä sitä eteenpäin. Sen lisäksi, mitä unionin voimme tehdä, on sopia innovatiivista lainsäädännöstä, joka Ähm, toteuttaa sitoumukset, jotka teimme Pariisissa. Nämä lainsäädäntöehdotukset ovat pöydillämme, eh, ilmasto- ja energiapaketti. Meidän tulisi myös lisätä ilmaston rahoitus, ilmastotutkimuksen rahoitusta. Eh, Euroopan unionin täytyy kantaa roolinsa kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa. Nämä ovat kaikki ydinkysymyksiä, joita olemme korostaneet tässä yhteisessä päätöslauselmaluonnoksessa. Varmasti monet kollegat voivat lisätä muita äh, kommentteja ja äh, painopistealueita, joita meillä pitäisi olla Bonnissa, joten annan saman tien puheenvuoron yhteisesittelijöille ja sitten muille kollegoille, jotka haluavat puheenvuoron. Ensimmäinen listallani on herra Liise, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet laatimaan tämän päätöslauselmaesityksen. Minun mielestäni tärkein tehtävä, joka meillä on nyt, liittyy siihen, että tuodaan mukaan päätöslauselmaesitykseen viime viikkojen kehitykset, kun laadimme päätöslauselmaesityksen. Presidentti Trumpin päätöstä ei ollut vielä tullut. Nyt en usko kuitenkaan, että presidentti Trumpin päätös on niin dramaattinen kuin mitä jotkut ovat sanoneet. Useat tahot Yhdysvalloissa ovat edelleen sitoutuneita tähän sopimukseen, mutta on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti tässä päätöslauselman, joka käsittelee YK ilmasto kokous COP23, että se myös kommentoi sitä, mitä presidentti Trump on sanonut. Lähtökohtana tälle siteraisiin paperista, jonka ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber täysistuntokeskustelun yhteydessä lähetti. Minä luen tämän nyt. Nyt on Euroopan Tämä on Euroopan vastuulla. Euroopan on otettava johtava rooli Pariisin sopimuksen puolustamisessa, sillä se on oikea sopimus ja se turvaa tulevaisuuden sekä ympäristöllemme että yrityksillemme ja teollisuudellemme. Tämä on ryhmän puheenjohtajan lausunto ja jotain tämän suuntaista haluaisin myös lausunnoksi mukaan tähän päätöslauselmaesitykseen. Ensimmäinen tehtävähän on nyt, että pitää pelastaa Pariisin sopimus. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että muut kumppanit, sopimusosapuolet eivät seuraa Trumpin esimerkkiä. Näin ei varmaankaan käy, mutta to, ja silti pitää nyt kuitenkin vahvistaa, että Pariisin sopimus pätee edelleen. Niin sitten meidän on huolehdittava siitä, että Pariisissa sovitut todellakin sitoumukset todellakin sopivat tavoitteisiin, sillä nämä haasteet ovat nyt vain kasvaneet. Se, mitä eri valtiot ovat sitoutuneet, minkälaisiin päästövähennyksiin ovat sitoutuneet Pariisissa, eivät vielä riitä, jotta jäädään alle, alle kahden prosentin, jos, jos me siis me, me siis laskemme tämän kaiken yhteen, niin, ja jos vaikka EU enää tuottaisi enää ollenkaan päästöjä, niin silti emme pystyisi pitämään kahden prosentin tavoitteesta, kahden asteen tavoitteesta kiinni. Ja nyt kaikkien pitäisi siis katsoa, mitä jokainen voi vielä panostaa lisää. Me päästökauppajärjestelmässä jo olemme ottaneet sen mahdollisuuden huomioon, että voisimme tavoitettamme hieman korottaa. Ja olen myös hyvin optimistinen sen suhteen, että Yhdysvallat melko nopeasti tulevat takaisin kyllä neuvottelupöytään. Painostustahan on jo nyt tullut ja 80 prosenttia amerikkalaisista, kuten Manfred Weberkin mainitsi, 80 prosenttia amerikkalaista näkee ilmastonmuutoksen ongelmana ja kuka tietää, miten kauan Donald Trump vielä on Yhdysvaltain presidentti, minua ei kyllä ihmetyttäisi se, jos hän ei selviytyisi virka-aikansa tai virkakautensa loppuun asti. Ja sitten meidän on ryhtävä seuraaviin askeliin yhdessä amerikkalaisten kanssa. EPPlle on nyt ja ennen kaikkea myös Trumpin lausunnon jälkeen tärkeää kiinnittää huomiota hiilivuotoon. Ilmaston suojelu on mahdollisuus taloudelle. Me voimme saada kestäviä työpaikkoja ympäristön suojelun kautta, mutta tietyillä aloilla on kyllä myös ongelmia. Esimerkiksi terästeollisuudessa, esimerkiksi sementtikalkki, kalkkia ei voida valmistaa nykyisen teknologian avulla ilman hiilidioksidipäästöjä, joten meidän on autettava myös näitä ihmisiä, jotka tekevät näillä aloilla töitä. Innovaatiolla meillä, meidän on tuettava hankkeita, jotta hankkeita pystytään toteuttamaan tulevaisuudessa joko ilman hiilidioksidipäästöjä tai vähemmillä päästöillä. Me haluamme, että Eurooppaan jää edelleen teollisuutta, joten tarvitsemme ratkaisun näihin haasteisiin. Tällä hetkellä on tärkeää, että pidämme kiinni näistä säännöistä, jotka suojaavat hiilivuodolta. Sillä kaiken kaikkiaan ilmaston suojelu ja ympäristön suojelu on mahdollisuus taloudelle ja me tarvitsemme pitkän aikavälin vastauksen näihin haasteisiin. Odotan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa ja odotan innolla myös yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa. Tätä käsitellään myös ITRE-valiokunnassa hyvin intensiivisesti, joten meidän pitäisi yrittää saada mukaan myös ITRE-valiokunnan kanta tähän päätöslauselmaesitykseen. Kiitos huomiostanne. Odotan ilolla siis yhteistyötä. Kiitokset herra Liise. Seuraavaksi annan puheenvuoron sosiaalidemokraattiselle ryhmälle eli itselleni, joka myöskin olen esittämässä tätä COP23 koskevaa päätöslauselmaa. Kuten äsken tuossa puheenjohtaja alustuksessaan totesi, ja myöskin Peter Liise totesi COP23 Bonnissa 6. ja 17. marraskuuta 2007 Fijin puheenjohtaja valtion alaisuudessa on tärkeä, sillä tämä kokous pidetään juuri Trumpin päätöksen jälkeen, vetäytymispäätöksen jälkeen. Ja kun nyt sitten Yhdysvallat lähtee Pariisin sopimuksesta, niin usko, että Äh, erilaiset reaktiot ovat itse asiassa vain äh, vahvistaneet äh, COP21 sopijaosapuoltia, eivätkä niitä ole lannistaneet kesäkuun alussa monet hallitusten ja valtioiden päämiehet vahvistivat sitoutumuksensa siihen, että maapallon lämpötila ei nousisi ja jos me äh, tunnemme vastuumme, äh, niin noudatamme tuota Pariisin sopimusta. On siis hyvin tärkeää, että päätöslauselmassamme voimme muistuttaa siitä, että Pariisin sopimus on hengissä, vaikkakin amerikkalainen isolationismi, eristäytyneisyys on nyt ehkä johtamassa uusiin ryhmittymiin ja aivan uuteen johtajuuteen myöskin. On muistettava, että 10 prosenttia maailman kaasupäästöistä tulevat Euroopan unionista ja uusi johtaja tarvitaan todella, jotta ilmastonmuutosta vastaavuudena tehokkaasti torjua. Meidän on toimittava aktiivisesti ja tämä on mainittava tässä päätöslausumassa. Tässä tekstissä Euroopan unionin on todella asetettava seitsemän seuraavaa prioriteettia, jotta neuvottelut maailmanlaajuisesti etenisivät ensimmäinen asetettava asia on se, että luodaan äh, innovatiivista rahoitusta, jotta voidaan torjua ilmastonmuutosta, että äh, otetaan olemassa äh, kattohinnat hiilelle ja että eurooppalainen päästökauppajärjestelmä toimisi. Toinen prioriteetti on se, että otetaan käyttöön todellinen kiertotalous ja luodaan dynamiikkaa uusiutuviin energioihin. Kolmas prioriteettialue on mielestäni se, että poistetaan fossiilienergioiden tukiaisjärjestelmät, koska Tällä tavalla päästään eroon fossiilipolttoaineista. Neljäs prioriteetti on se, että entisestään kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, jotka tulevat siis liikenteestä sekä maataloudesta, jotta päästäisiin todellisiin niihin tavoitteisiin, jotka 20, 20, 20 30 vuosille on sovittu. Viides prioriteetti on se, että konkreettisesti autetaan tällä sadalla miljardilla dollarilla vai tiettyjä maita. Ja kuudes prioriteetti on se, että toimitaan universaalilla tasolla kestävän energiatuotannon puitteissa. Esimerkiksi Afrikalla on uusiutuvien energioiden valtavat potentiaalit, joita ei ole vielä käytetty. Seitsemäs prioriteetti mielestäni on se, että ilmastonmuutos vaikuttaa myöskin siirtolaisuuteen, maahan muuttovirtoihin ja se on otettava huomioon YK mukaan. Vuoteen 2050 mennettä ympäristövaikutukset ovat johtaneet 250 miljoonan henkilön siirtymiseen kotiseudeltaan ja tätä ei pidä unohtaa. Ja tämä todella monissa maissa, Afrikassa ja Pohjois-Afrikassa on nähty. Olin pari päivää sitten Marokossa ja siellä on ilmastopakolaisia entistä enemmän. 40 miljoonaa on tullut Nigeriasta erityisesti ja juuri nyt. 27. päivä kesäkuuta mennessä, joka on määrä tarkistusta jättämiselle. Meidän täytyy siis siihen mennessä tämä teksti saada sillä lailla tehtyä, että nämä prioriteetit siinä näkyvät. Minä olen myöskin lausunnon tekijä kun kysymys on Pariisin sopimuksen täytäntöpanosta alueissa, alueilla ja kaupungeissa. Ja uskon, että tarvitaan todella yhteistyötä, että EU osavaltioiden, amerikkalaisten osavaltioiden ja kaupunkien kanssa ja alueiden kanssa pystyy tekemään yhteistyötä siltä pohjin kuin 2015 Obama tietä viitoitti Pariisissa. Ja meidän päätöslauselmassa me täytyy myöskin todeta, että ilman Trumpia voimme tätä, tätä Pariisin mutta ei ilman Yhdysvaltoja. Tämä ilmastoallianssi kenties vahvistuu sillä, että Yhdysvaltain osavaltiot liittovaltion sijaan tulevat mukaan tähän keskusteluun. Ja tietysti myöskin suuret kaupungit, tiedämmehän, että monet isot kaupungit eivät ole olleet samaa mieltä tästä päätöksestä, jonka presidentti Trump on tehnyt, joten kaikki on siis tehtävä, jotta nämä 32 ähm, osavaltiota lähtisivät mukaan ja suuret alueet ja, ja myöskin kaupungit, koska he ovat halukkaita vuoteen 2025 mennessä vähentää 25 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä ja tällä tavalla siis edistettäisiin tätä COP23 tavoitetta. Se olisi hieno voitto, ensimmäinen voitto Trumpia vastaan. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Guelle. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, presidente. Kiitos. Nyt olisi tiedettävä, mikä on EUn poliittinen mandaatti. Niin. Oui. D'accord. Cool. Hetkinen, annetaan teille puheenvuoro, koska aloititte. Se sopinee niin Rova Görlingille. Käytätte sitten puheenvuoron, kun äh, äh, olette ensin puhuneet. Olkaa hyvä. Kuten siis sanoin, on tiedettävä, mikä poliittinen mandaatti on Euroopan unionilla Bonnissa päätöslauselmassa mielestäni liikaa ollaan nyt tyytyväisiä siihen, mitä Pariisissa on saavutettu, on aivan ilmeistä, että meidän täytyy vielä tehdä paljon, jotta voitaisiin alle kahteen asteeseen lämpeneminen rajoittaa. EUn täytyy todella horisontaalisesti kaikkiin politiikoihinsa ottaa sellaisia lausekkeita, joissa otetaan ilmasto huomioon. Muutoin emme ole uskottavia, emme pelkästään näissä neuvotteluissa mm, missä tahansa, emmekä myöskään omien kansalaistemme silmässä. Tarvitaan todella päättäväisiä askeleita, rahoitusta kestävän, todellisen ja oikeudenmukaisemman kehityksen tukea, kun kysymys on meriliikenteestä, ilmailusta ja maaliikenteestä. Ja tässä on jo itse asiassa tullutkin jo näitä asioita mainittua. Ja uskon, että tarvitsemme myöskin enemmän kuin tavallisia sanoja, kun ajatellaan vaikkapa alkuperäisväestöjen oikeuksia tai vaikkapa ruoantuotantoa. Yhdysvaltojen osalta sanoisin, että tällä hetkellä emme vielä tiedä, kuinka tämä tulee etenemään. Tietysti Trump on jo nyt ryhtynyt voimakkaisiin toimiin, mutta jos ajatellaan vaikkapa intiaanialueiden johdettavia kaasuputkia tai öljyputkia tai muita poraushankkeita siellä, niin meidän täytyy Euroopan unionissa todella myöskin miettiä, mikä olisi vankempi poliittinen mandaatti meillä, kun lähdemme näihin neuvotteluihin. Kiitokset. Seuraavaksi äh, ECR-ryhmä ja Robert Görling. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja pyydän anteeksi tätä hämmennystä, kuten monet kollegat tietävät, Ian Duncan jättää parlamentin, joten minä tulen olemaan sitten ECR-ryhmän puolesta henkilö, joka vastaa tästä asiasta. esityksen kunnianhimon taso on hyvä ja haluaisin keskittyä tämän kiireellisyyteen ja haasteisiin. Tähän parlamentin pitäisi mielestäni keskittyä. Pitäisi priorisoida kansallisesti määrittelyttyjen panosten toteuttaminen Pariisin sopimuksessa ja pitäisi lisätä ilmastorahoitusta ja ilmastodiplomatiaa ennen kaikkea nyt, kun presidentti Trump on tehnyt päätöksensä. On myös hienoa, että keskitytään ilma, kansainväliseen ilmailuliikenteeseen ja meriliikenteeseen. Tämä ei ole ehkä vielä täydellistä, mutta ainakin menemme oikeaan suuntaan. Meillä on kuitenkin myös muutamia huolenaiheita tämän luonnoksen suhteen. Vaikka vuoden 2018 taustoittava vuoropuhelu antaa tilaisuuden arvioida edistystä, silti kuitenkin varoittaisin siitä, että artiklassa 7 puhutaan EUn 2020 tavoitteesta. Minulle ensi vuoden huippukokouksen tavoitteena olisi varmistaa, että on avoimuutta ja myös ymmärtämystä kansallisesti määritellyistä panoksista. Jos tätä ei saada menemään oikein, niin Pariisin pitkän aikavälin tavoitteet eivät toteudu. kohdan 13 viittaukset sijoitusten viemiseen pois fossiilis, fossiilista polttoaineista ovat minulle myös ongelma. Ehdottaisin myös, että tähän sanamuotoon otetaan viittaus tehokkuuteen. Tämä vastaisi myös G20-ryhmän sitoumuksia. Kohdassa 15 pyydetään automaattista EU-rahoitusmekanismia, jolla voitaisiin jolla voitaisiin siis panostaa tähän 100 miljardin dollarin US-dollarin tavoitteeseen. Se on ongelma ryhmällemme. No nyt EUn osuus olisi kasvamassa Yhdysvaltain päätösten takia, mutta tällä olisi kuitenkin vaikutuksia EUn talousarvioon ja rahoituksen suvereniteettiin, joten tämä ei tule toimimaan. Lisäksi ei ole määritelmää siitä, mitä tähän kaikkea kuuluisi mukaan. Usein sanotaan, että ilmastorahoitus pitäisi antaa virallisen kehitysavun lisäksi. Tämä on ongelma maalleni, sillä ilmastotoimet otetaan mukaan tähän 0,7 prosentin BKTL tavoitteeseen. Ja jos jotkut ovat äh, ehdottaneet finanssitransaktioveron käyttämistä, jotta voitaisiin, jotta voitaisiin kerätä veroja ilmastotoimiin, minä en sinänsä vastusta finanssitransaktioita veroa, mutta tässä pitäisi ottaa huomioon sellaiset oikeudenkäyttöalueet, joilla ei käytetä veroa. Haluaisin myös huomattaa, Brexitin vaikutuksesta EUn nykyisiin kansallisesti määriteltyihin panoksiin. Ennen kaikkea kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliset tavoitteet, jotka ovat korkeammat kuin vuoden 2, vuonna 2030 tavoitteet. Me olemme tavo- määritelleet miinus 57 prosentin tavoitteen. Viimeiseksi vielä Muutama seikka Yhdysvaltain päätöksestä. Yhdysvaltain vetäytyminen Pariisin sopimuksesta kyseenalaistaa tavoitteen päästä tähän COC-tavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä, mutta tämä kyseenalaistaa myös rahoituksen vihreä ilmastorahasto ei voi antaa näin tarpeeksi resursseja apuun ilmastonmuutoksen sopeutumisiin. Jo, me tarvitsemme finanssitransaktioveron lisäksi konkreettisia ratkaisuja näiden ilmastotoimien rahoittamiseen, niin niitä tarvitaan nopeasti. Kiitokset ALDE-ryhmästä ei ilmeisesti ole ketään, mutta vihreistä puhuu seuraavaksi Marko Affronta. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti vain, koska tämä päätöslausuma varsin, varsin kattavalta, vaikka siinä ei ehkä tarpeeksi hyvin käsitellä tätä kiireellisyyttä ja aikaa, jota meillä ei ole käytettävinä vessämme. Mm, Vaikuttaa siltä, että olemme tiellä kohti Pariisin sopimusten tavoitteiden saavuttamista, mutta näin ei ole. Olemme hyvin kaukana tästä kahden prosentin tavoitteesta, puhumattakaan puolentoista prosentin tavoitteesta. Joten meidän täytyy toimia päättäväisesti ja kiireellisesti, ja se pitäisi ehkä lisätä tähän. Kohdasta kuusi, jossa jälleen kerran ollaan tyytyväisiä siihen, sanotaan, että tämä on tärkeä askel eteenpäin, että Pariisin sopimuksessa on päästy tasapainoon ihmisen toiminnasta aiheutuvien säästöjen päästöjen ja nielujen aikaan saamien kasvihuonepoistumien välillä. Me emme vielä onnistu äh, tallentamaan äh, hiilidioksidia niin kuin äh, haluaisimme. Meillä olisi riittävästi tilaa työstää tätä, joten jo tietenkin haluamme saavuttaa tavoitteet, mutta me lykkäämme sitä ainoastaan eteenpäin. Meidän pitäisi toimia paljon kiireellisemmin. Ja ensimmäinen prioriteettimme pitäisi olla hiilestä luopuminen. Sitten olen samaa mieltä Yhdysvalloista. Se on viimeisimpien päivien uutinen. Se pitää lisätä tähän. Korostaisin tätä sillä, että sanoisin, että tämä ei ole ainoastaan ei synnyttänyt dominovaikutusta, vaan se on enemminkin vahvistanut osapuolten sitoumusta jatkaa tällä tiellä. Ja sitten se vahvistaa Euroopan unionin ja myöskin Kiinan roolia. Ne ovat melkein ottaneet Yhdysvaltojen tyhjäksi jättämän tai ainakin presidentti Trumpin tyhjäksi jättämän paikan. Ja sitten eh, välillä unohdetaan se, että Pariisin sopimuksessa ainoastaan viitattu tähän loss and damage-mekanismiin ja sanottu, että mainitaan se, mutta keskustellaan siitä sitten myöhemmin. COP22 siitä ei keskusteltu, COP23 prioriteeteissa se ei ole, mutta se on kuitenkin tärkeä mekanismi. Puhuttiin ilmastopakolaisista ja myöskin Tyynemeren valtioista, joiden täytyy siirtää suuria määriä ihmisiä, sen tiedämme jo. Täytyy olla rahasto, jonka avulla varmistetaan, että tämä on mahdollista. Ilman Yhdysvaltoja tämä tulee olemaan vielä vaikeampaa, olettaisin, mutta se on kuitenkin asia, jota on käsiteltävä, enkä ymmärrä, miksi sitä ei pitäisi tehdä Bonnin COP23 kokouksessa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro on edustaja Pedicinillä ja e FDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Me pyysimme, kysymme komissiolta, mitä se aikoo tehdä, jota taattaisiin, että Bonnin ilmastosopimuksessa päästään merkittävästi eteenpäin suhteessa Pariisin sopimukseen vuoteen 2018 mennessä. Katsomme myös, miten lasketaan sopeutumistavoitteiden saavuttamista ja miten voidaan saavuttaa tämä 100 miljardin dollarin tavoite vuoteen 2020 mennessä. Mutta mm, komissiolta ja jäsenvaltiolta pitäisi kysyä, mitä jäsenvaltiot tekevät, jotta päästäisiin näihin merkittäviin saavutuksiin. Olemme samaa mieltä siitä, että tähän pitäisi lisätä kohta Yhdysvalloista, mutta emme halua, että nyt sen jälkeen kun Yhdysvallat on luopunut Pariisin sopimuksesta, eh, Yhdysvalloista ei tulisi syntipukkia, jonka taakse voi piiloutua, koska on tietenkin helpompi eh, eh, julkisuudessa syyttää presidentti Trumpia äh, ilmastonmuutoksen torjunnan vihollisena ja piiloutua sen taakse. Mutta itse asiassa monet Euroopan maat väittävät olevansa eturintamassa äh, ilmastonmuuton vastaisessa taistelussa, mutta itse asiassa ne jatkavat äh, öljyn jalostamista ja jätteenpolttoa ja monia tällaisia kysymyksiä. Nämä ovat tekoja, ne ovat tärkeämpiä kuin sanat, ja monet unionin eh, jäsenvaltioiden hallitukset piiloutuvat Trumpin taakse, eivätkä kanna vastuutaan. Myöskin te puheenjohtaja sanoitte aikaisemmin, että teidän ryhmämme kannattaa sitä, että viedään tuet fossiiliselta polttoaineelta. Olemme samaa mieltä kanssanne, olemme aina olleet, mutta teidän ryhmässänne on hallituksissa sellaisia edustajia, jotka sanovat samoja asioita kuin te, mutta tosiasiassa sen sijaan toimivat täysin toisin. Italiassa esimerkiksi Eh, on investoitu 80 miljoonalla eh, eurolla eh, tähän vihreään rahastoon, mutta saman aikaisesti noin 14 miljardia euroa annetaan suoria tukia fossiilisille polttoaineille. Joten ensinnäkin pitää siivota Euroopassa luurangot kaapista ja sitten kääntyä muun maailman puoleen. Kiitoksia. Seuraava puhuja Mireille Dornano, ENF. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on yksi kaikkein suurimmista haasteista ihmiskunnalle, niin olen kuitenkin pahoillani siitä, että jälleen kerran puhutaan vain Euroopan unionin osuudesta Pariisin sopumessa. Tämä päätöslauselma kuitenkin korostaa myöskin, että on tarpeen ryhtyä konkreettisiin toimiin kansainvälisellä tasolla ja on siis välttämätöntä, että löydetään muitakin rahoituslähteitä ilmaston ilmastotoimia varten, erityisesti jos äh, Yhdysvallat haluaa lähteä tästä sopimuksesta, niin ne ovat kuitenkin edelleen YK äh, ilmastosopimuksen osapuoli ja myöskin IKAOssa ja äh, IMOssa mukana tämä äh, valitettavasti äh, kuitenkin äh, nyt astuu liikaa jäsenvaltioiden varpaille tämä päätöslauselma. Parlamentti esimerkiksi kertoo, että se on pettynyt sen osalta, mitä ICAO on todennut ja samoin myöskin mitä meriliikenteen osalta on todettu. Ja edelleen tässä tekstissä vielä halutaan, että ilmastodiplomatia olisi todella etusijalla. Tässä siis ei oteta huomioon ollenkaan, että jäsenvaltioilla pitäisi olla kapasiteettia toimia näissä järjestöissä, tai saattaa olla, että tämä jopa menee enemmän epätoivottamaan suuntaan, epätoivottuun suuntaan Investoinnit ovat tietysti yksi mahdollisuus erityisesti kehitysmaissa, mutta tästä ei kuitenkaan tarvi tehdä selkeää mittaria tuloksille. Minun maani on itse asiassa osallistunut useilla miljardeilla ilmastotoimiin ja tällaisia investointeja ei voida tehdä ilman, että tätä myöskin valvotaan kunnolla. Tämä on todella uskottavuuskysymys. Merci beaucoup pour... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komis, valiokunnan, ne valiokunnan jäsenet, jotka haluavat, ja myöskin ensiksi Rapakso. Minä előtt szeretném. Kiitos puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että EU ja sen jäsenvaltiot pitävät kiinni Pariisin sopimuksen sitoumuksesta, mutta samalla olen kuitenkin sitä mieltä, että vähättelisimme tässä Yhdysvaltain irtautumista sopimuksesta. Yhdysvallat on maailmanlaajuisesti toiseksi suurin saastuttaja. Se aikoo nyt luopua sitoumuksesta, jota se oli jo tehnyt. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen on hyvin vaikea tavoite saada. Pariisin keskusteluissa tuli ilmi se, että tämä olisi mahdollisuus EUlle, sillä me olemme edelläkävijöitä näissä asioissa, mutta jotkut meistä sanoivat, että tavoitteet saavutetaan vain siinä tapauksessa, jos suurin saastuttaja myös velvoittaa itsensä velvoittavilla sitoumuksilla, niin nyt vaikuttaa olevan niin, että olemme historiallisessa käännekohdassa, sillä todellakin kyse on oikeudellisesti sitovista sitoumuksista. Olen keskustellut komission jäsen Kanjeten kanssa ja kysynyt häneltä, miten Obaman tekemät sitoumukset voidaan pitää yllä vaalien jälkeen. Minä nimittäin uskoin siihen, että Yhdysvalloissa tulee uusi presidentti toisesta puolueesta. Eli nämä Pariisin sopimuksen velvoitteet ovat sitovia ja ne jäävät myös sitoviksi USAlle. Eli Pariisin ilmastosopimuksen, ilmastosopimuksen velvoitteita on noudatettava, mutta nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että Pariisin, Pariisissa ei kuitenkaan sovittu sitovista velvoitteista. Vielä kaksi huomiota. Nythän on niin, että tarkistuksia voidaan jättää 27. päivä asti. Yhdysvaltoja ei mainittu tekstissä ollenkaan, mutta kohdassa neljä sanotaan, että maailmanlaajuinen sopimus noudattaa tavoitteita on myönteistä poliittisesta muutoksesta huolimatta suurin osa valtioista pitää kiinni sitoumuksestaan. Eli 27. päivä asti voimme esittää tarkistuksia. Haluaisin pyytää kaikilta, että nämä sanamuodot päivitetään ja otetaan huomioon se, että Yhdysvallat on nyt poistunut sopimuksen piiristä. Nyt meidän on myös mietittävä sitä, ovatko nämä tavoitteet edelleen realistisia ja ovatko ne niin velvoittavia? Kiitos. Sitten seuraavaksi komission edustaja Rova Pardram, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää hyville eh, hyvät jäsenet. On oikein mukava olla täällä eh, katsomassa tilaa viimeisten kehityssuuntausten jälkeen, sen jälkeen kun äh, Trumpin hallinto sanoi, että äh, Yhdysvaltain hallinto haluaa äh, vetäytyä Pariisin sopimukset. Tietenkin se on ähm, ilmoitus ja tällä välin kuitenkin Yhdysvallat on Pariisin sopimuksen allekirjoittajan jäsen. Tämä päätöslausuman luonnos, jonka parlamentti on tehnyt, on tasapainoinen ja kattava luettelo prioriteeteista monia tavoitteita, joita meillä on COP23, mutta myös monia muita kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun etenemme Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Se, mitä voimme nyt jo nähdä, kun katsotaan Trumpin hallinnon ilmoituksen aiheuttamaa kansainvälistä reaktiota on se, että päinvastoin kuin ajateltiin, niin tällainen dominoefekti, että valtiot seuraisivat Yhdysvaltoja, valtoja Tämä ilmoitus on ennemminkin vahvistanut kansainvälistä sitoumusta toteuttaa Pariisin sopimus. Ja tämä sisältää monia toimijoita Yhdysvalloissa. Monet osavaltiot, yritykset, kaupungit, pormestarit ovat vahvistaneet sitoumuksensa ja sanoneet jopa, että he tulevat toteuttamaan omalta osaltaan Yhdysvaltojen sitoumukset Viime viikko oli esimerkki osoittaa, kuinka parlamentti puolustaa Pariisin sitoumuksia ja että me yhdessä toimielinten kanssa täytämme ainakin tämän 40 prosentin tavoite, joka on tarpeen täytäntöönpanon kannalta. Sen täytyy olla prioriteettimme, koska olen niiden jäsenten kanssa samaa mieltä, että ensi vuoden vuoropuhelu on mahdollisuus myös seurata eh, edistystä eh, ja tavoitteiden täytäntöönpanoa, mihin toimiin on ryhdytty. Mitä sitten tulee COP23 tavoitteisiin, on aivan selvää, että tämä ei tule olemaan mikään läpimurtokonferenssi. Me pystymme jos pystymme saamaan aikaan kestävää edistystä Pariisin ohjelmasta, niin se on hyvä vielä ei ole määritelty tarkkaan kaikkea ja meidän täytyy myös pitää yllä tasapainoa sopeutumisaspektien ja maailmanlaajuisen solidaarisuuden suhteen, esimerkiksi teknologiasiirtot, kapasiteetin rakentaminen ja sopeuttamiskysymykset. Tämä on erittäin tärkeää, jotta tämä sitoumus pysyy yleismaailmallisena. Meidän on toimittava myös voimakkaasti valtion ulkopuolisella alueella tämä niin kutsuttu globaali ilmastotoimiagenda. Se on vahvistunut, koska me tarvitsemme nyt kaikki toimijat mukaan. Olen eri toivotan tervetulleeksi sen, että tässä tässäkin päätöslauselmassa jollain tavalla huomioidaan Yhdysvaltain tilanne. Että tiedätte, että ulkoasiain neuvosto hyväksyi päätelmät, jossa todella pahoiteltiin Trumpin hallinnon päätöstä ja sitten siinä vahvistettiin EUn sitoumus toteuttaa omat tavoitteensa, mutta myös se, että aiomme tehdä parhaamme lisätäksemme yhteistyötä kansainvälisten kumppaniemme kanssa ja lisätäksemme ilmastodiplomatiaa. Ja vastatakseni tähän kysymykseen komission toimista, juuri näin haluamme tehdä. Me olemme sopineet Kanadan ministerin ja Kiinan ministerin kanssa, että järjestetään kolmen ministerin äh, isännöimä kokous Ottavassa tai Montrealissa jossain Kanadassa joka tapauksessa äh, yhdessä YK yleiskokouksen kanssa niin, että poliittinen innostus tästä ilmastosopimuksesta ylläpidetään. Tärkeää on huomioida ei vain G20 maat, vaan myöskin AKT, Afrikan unioni ja monet muut edistykselliset kumppanit, joten me teemme kaikkemme, jotta tämä kiinnostus säilyy yllä ja vetoamme kaikkiin kumppaneihimme, että ne tekevät samoin. Tärkeää on huomata myös, että Trumpin hallinto ei ole sama kuin kaikki yhdysvaltalaiset kumppanimme. Heitä on paljon. Esimerkiksi Kalifornian kuvernööri Brown, joka pitää huippukokouksen äh, ilmastonmuutoksesta vuonna 2018. Tähän päätän. Kiitoksia tuestanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kiitokset tästä komission puheenvuorosta. Ja meillä on varmasti mahdollisuus vielä tavata ähm, COP23 Bonnissa. Tiedoksenne teille. Aikataulu on seuraava. Tarkistusten jättäminen 27. kesäkuuta kello 11 mennessä. Tarkistusten tutkiskelu 30. elokuuta, äänestys Envi-valiokunnassa 7. syyskuuta ja äänestys täysistunnossa lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa. Sitten ehdotan, että menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on keskustelu komission kanssa Sveitsin, Sveitsin kytkemisestä EUn päästökauppajärjestelmään. Ja heti annankin puheenvuoron. Ja siis komission edustaja saa puheenvuoron. Rova Gratz. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Kiitos, että saimme tilaisuuden keskustella kanssanne tästä kysymyksestä. Vaihdan nyt englantiin, jos sallitte. Niin, kiitos tosiaan tästä mahdollisuudesta keskustella Sveitsin kytkemisestä EUn päästökauppajärjestelmään. Nyt on oikein hyvä ajankohtaa keskustella tästä asiasta, kun otetaan huomioon viimeaikaiset kehitykset ja koko EUn ja Sveitsin suhteet. Ehkä ensiksi voisimme katsoa, mistä aloitimme ja miksi näissä neuvotteluissa. Kuten tiedätte, päästökauppajärjestelmä on politiikan väline, joka on ollut kustannustehokas. Sillä on pystytty vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU-ssa. Ja nyt me teemme töitä seuraavan uudistuksen eteen, jotta saamme tämän järjestelmän uudistettua vuoteen 2030 asti. Euroopan päästökauppajärjestelmä on tähän asti maailmanlaajuisesti suurin päästökauppajärjestelmä ja päästökauppajärjestelmän lisäksi EUn kanta on jo pitkään ollut tukea hyvin toimivan kansainvälisen hiilidioksidipäästömarkkinan täytäntöönpanoa niin, että siis päästökauppajärjestelmän malli otettaisiin käyttöön myös kolmansissa maissa. Näin voitaisiin luoda siis ajan myötä laajemmat hiilidioksidimarkkinat, voitaisiin lisätä mahdollisuuksia ja myös lisätä tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia. Tämä on siis pitkän aikavälin poliittinen tavoite EU:ssa ja myös kansainvälisessä yhteisössä tästä ollaan samaa mieltä, eli tätä pidetään tehokkaana tapana auttaa saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, joista juuri puhuttiin. Kun pidetään tämä mielessä, niin perustana tälle linkittämiselle on artikla 25, nimittäin se mahdollisuus, että EUn päästökauppajärjestelmään voidaan kytkeä muita osapuolia, osapuolia edellyttäen, että tietyt vaatimukset täyttävät. Haluaisin muistuttaa, että EUn päästökauppajärjestelmä pätee myös EU-hun, Islantiin ja Liechtensteiniin, jotka ovat osa ETAta. Sveitsi on ainoa EFTA-maa, johon päästökauppajärjestelmä tähän mennessä ei ole pätenyt. Sveitsi on kehittänyt oman päästökauppajärjestelmänsä, jota alettiin toteuttaa vuonna 2008. Jos näitä markkinoita verrataan EUn markkinoihin, totta kai ne ovat paljon pienemmät. Se, siellä eh, Sveitsissä on oma energiavalikoima, joka perustuu ennen kaikkea vesivoimaan ja ydinvoimaan. 5 eh, miljoonaa tonnia on päästökauppajärjestelmän kapasiteetti Sveitsissä. Se on siis paljon pienempi kuin EU:ssa, mutta kun katsotaan EUn päästökauppajärjestelmää, niin se on kyllä hyvin samantyyppinen kuin EUn päästökauppajärjestelmä. Kyse on pakollisista eh, hiilidioksidikaupoista, eh, ja tämä määritellään aloittain, ja me on tietty valvonta- ja raportointijärjestelmä ja niin edelleen. Eli yksi ero on, mutta palaan siihen vielä myöhemmin, nimittäin ilmailu. Mutta tämä, tähän olemme juuri tässä kytkemisessä puuttuneet. Kaikista näistä syistä Sveitsi on ilmiselvä ehdokas näille kytkemisneuvotteluille, kun otetaan myös huomioon se, että kyse on eurooppalaisesta maasta, johon meillä on hyvin tiiviit poliittiset ja taloudelliset suhteet. Eli tämä kaikki on johtanut siihen, että olemme alkaneet harkita Sveitsin kytkemisestä järjestelmäämme. Neuvosto hyväksyi vuonna 2010 joulukuussa päätöksen, jolla komissiolle annettiin lupa aloittaa neuvottelut Sveitsin kanssa. Ja näitä neuvotteluita onkin käyty useita vuosia, Tämä oli osa siis kokonaista neuvottelupakettia Sveitsin kanssa. Kuten sanoin aikaisemmin, suuri ero päästökauppajärjestelmien välillä oli ilmailun kattaminen ja tämä ilmailuala onkin ollut yksi suurimmista päästöjen lähteistä Sveitsissä ja tästä syystä me olemme halunneet tehdä tästä ennakkoedellytyksen Sveitsin kytkemiselle eu päästökauppajärjestelmään ja tämä tulikin Sveitsin puolella hyväksytyksi, eli Sveitsi hyväksyi sen, että ilmailuala otettaisiin myös mukaan tämän kytkemissopimuksen myötä. Ja poliittisen sopimuksen pohjalta asiassa onkin jo edistetty. Tämä on valtava poliittinen menestys. Kuten EUn päästökauppajärjestelmä, niin Sveitsin päästökauppajärjestelmäkin on tällä hetkellä juuri tarkistusvaiheessa tulevaisuutta varten. Eli siihen tulee tiettyjä päätöksiä ja me pidämme tätä silmällä tarkasti, jotta voimme varmistaa yhteen toimivuuden meidän päästökauppajärjestelmämme kanssa vuoteen 2030 asti, mutta meillä on tästä siis poliittinen sopimus, jonka perusteella voimme palata asiaan kuin sitten, kun Sveitsi ja myös EU on saanut päästökauppajärjestelmänsä tarkistettua. Sisällöstä sitten, kuten näette sitä sopimuksesta itsestään, neuvottelut käytiin hyvin perinpohjaisen vertailun perusteella, joka tehtiin näiden päästökauppajärjestelmien välillä. Kummatkin osapuolet siis voivat olla varmoja yhteen toimivuudesta ja kummankin järjestelmän vankkuudesta. Tämän näette liitekohdasta oikein hyvin. Lisäksi, kuten mainitsin aikaisemmin, mm, kummallakin osapuolella on säännölliset tarkistussäännöt. Kytkemisneuvottelut saatiin loppuun vuoden 2015 lopulla itse asiassa COP21 kokouksen ö, ö, yhteydessä. Ja nyt tuleva prosessi ei näiden neuvottelu, äh, nimittäin neuvotteluita ei pystytty muodollisesti lopettamaan tuolloin, sillä ne olivat osa laajempaa neuvottelupakettia Sveitsin kanssa. Ja kuten tiedätte, kaikki sitten viivästyi. Tämä oli myös osa tätä jumiutumista. Nyt sitten Sveitsissä on tullut viimeaikaisia kehityksiä ja on tehty komissiossa uusi poliittinen arvio – ja loppujen lopuksi päätettiin, että tämä kytkemissopimus irrotettaisiin lopusta neuvottelupaketista, jotta voisimme alkaa valmistella seuraavia askeleja. Ja tätä tehdäänkin juuri tällä hetkellä. Komissio tekee tämän parissa töitä. Eli komissio valmistelee ehdotusta sopimuksen allekirjoittamisesta ja päätelmistä. Siis päätös tehdä sopimus Siin, se sallitsisi sen, että laitettaisiin ratifiointiväline ja aloitettaisiin sopimus sitten, kun neuvosto on antanut hyväksyntä siihen myös parlamentti. Ennen kuin tähän vaiheeseen päästään, niin haluaisin vielä sanoa, että tätä varten vaaditaan vielä paljon teknistä työtä, jotta kummatkin osapuolet ovat valmiita tähän kytkemiseen, ennen kaikkea kun ajatellaan rekistereitä. Tämä on hyvin vaativaa, tärkeää työtä. Olemme kuitenkin hyvin varmoja siitä, että EUn päästökauppajärjestelmä tulee tulevaisuudessa myös kattamaan ilmailualan. Haluaisin korostaa, että tämä on nyt ensimmäinen kytkemissopimuksen sopimus EUn päästökauppajärjestelmän ja toisen järjestelmän välillä. Eli tämä on oikeastaan ennakkotapaus. Ja tämä on samalla kuitenkin ainutlaatuinen tapaus, sillä Sveitsin päästökauppajärjestelmä on sinällään jo ainutlaatuinen. Tämä on tärkeä viesti myös loppumaailmalle, mulle maailmalle. Tämä on viesti poliittisesta sitoumuksesta. EU on siis sitoutunut tähän ja tämä voidaan nähdä myös tätä edeltävän keskustelun valossa täällä valiokunnassa. Me olemme kansainvälisesti aivan tässä kuin tienha, tienhaarassa. Tässä kaikki minulta. Kiitos puheenjohtaja. beaucoup, Madame Graf. Kiitokset. Äh, rouva Gras. Ja seuraavaksi rouva Dalli. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset komission edustajalle näistä tiedoista. Haluan alo lopuksi viitata viimeisimpään lausuntoon, koska uskon, että yhteenkytkeminen on tärkeä askel, koska se on ensimmäinen virallinen EUn päästökaupan yhdistäminen ulkopuoliseen vastaavaan, vaan tämä myöskin tuo mahdollisuuksia tulevaisuudessa jatkaa tätä muiden maiden kanssa, ei pelkästään vain Euroopan ulkopuolelle, vaan toivon mukaan myöskin koko Euroopan mantereen ulkopuolella. Ja tässä on useita etuja mielestäni saatavilla, koska ajattelen tätä kytkentää todella mahdollisuutena tuoda vakautta hintoihin ja tämä vuorostaan taas sitten tuo myöskin investoijille vakautta ja turvallisuutta, kun hinnat ovat laajemmin vakaat. Ja ajattelen tätä askelta myöskin ensimmäisenä askeleena kohti kansainvälistä yhteistyötä ja myöskin sitoumusta pitkän aikaisempiin ilmastopolitiikkoihin, jotka voisivat sitten johtaa maailmanlaajuisen johtajuuteen. Tietystikin tähän liittyy riskejä. Tässä haluan ehkä ymmärtää vielä paremmin komission taholta, että mitä askeleita otetaan, jotta nämä huolet otetaan myöskin huomioon. Ja erityisesti kaksi huolenaihetta otan tässä esille. Ensinnäkin kysymys siitä, että tämä voi johtaa jakeluvaikutuksiin, kun ajatellaan vaikkapa esimerkiksi juridisia seikkoja ja sitä, että nämä luvat voivat johtaa sitten myöskin hintoihin. Sama myöskin hinta, volatiliteettia saattaa esiintyä. Ja kolmas asia ehkä olisi vielä se, että onko mitään vastatoimenpiteitä, joilla taataan, että tämä kytkentä ei millään lailla myöskään vaikuta ympäristöasioihin ja hiilen hinnoitteluun. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä vastatoimenpiteitä on kaavaltu, jotta tämä asia etenee jouhevasti ja todella johtaa siihen tulokseen, jota tässä tavoitellaan. Uh, uh, Kiitokset. Ja nyt sitten seuraavaksi vielä komission edustaja. Thanks. Uh, well, thank... Kiitos. Kiitos ensinnäkin näistä tuen sanoista. Ja on hienoa, että olette samaa mieltä tästä yleisperiaatteesta kytkemisessä ja sanoitte, että tämä on aivan kuin johtajuuden merkki, kyllä mekin näemme asian, niin haluaisin vain muistuttaa erästä asiasta, sillä otitte esille hyviä pointteja mukaan lukien mahdolliset riskit. Totta kai riskejä on yleisesti ottaen kytkemisessä tässä erityisessä tapauksessa. Me olemme sitä mieltä, että riskit ovat minimaaliset, sillä Sveitin markkinat ovat hyvin pienet ja erot hinnoissa ovat myös hyvin vähäiset. Jos tämä pidetään mielessä, niin me emme näe riskiä kovinkaan todennäköisenä Totta kai järjestelmässä on myös mekanismeja, jotka mahdollistaisivat sen, että voimme ryhtyä toimiin, jos ongelmia tulee. Eli meillä on useita mahdollisuuksia keskeyttää kytkemissopimus tai jopa peruuttaa se, mutta mitä tulee vaikutuksiin jakeluun ja hintojen heilahtule, niin me emme näe kyllä riskejä ainakaan näillä erityisillä markkinoilla. Thank you very much. Kiitokset. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on keskustelukomission kanssa romuajoneuvoista annetun direktiivin 2053 EU-täytäntöön panosta kausilla 2008, 2011, 2011, 2014. Aloitetaan herra Langendorfin äh, komission edustajan alustuksella. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitos mahdollisuudesta esittää tämä täytäntäänpanokertomus romuajoneuvodirektiivistä. Se kattaa täytäntöönpanon ja lainsäädäntöön siirtämisen vuosille 2008 2014, eli direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön ja sitten itse asiassa myös täytäntöönpanon paikan päällä. Me olemme käyttäneet erilaisia lähteitä tämän kertomuksen kokoamisessa. Se perustuu jäsenvaltioiden palautteisiin, tähän kyselykaavakkeeseen, mutta olemme käyttäneet myös muita lähteitä, esimerkiksi tämä eh, fitness check-tarkistus, joka tehtiin tämän direktiivin kohdalla 2013, jossa katsottiin tehokkuutta, vaikutusta, lisäarvoa tämän direktiivin kohdalla ja muiden direktiivien kohdalla. Myös nämä tiedot löytyvät täältä. Nyt esittelen teille tämän direktiivin päämääräykset. Tässä on kyse vaarallisen jätteen ennaltaehkäisystä, jätteen ennaltaehkäisystä, ajoneuvojen paremmasta suunnittelusta, on kyse kierrätetyn materiaalin käyttämisestä ajoneuvoissa, kun ajoneuvoista tulee jätettä. Kyse on niiden keräämisestä ja käsittelystä. Varmistetaan, että ajoneuvot elinkaarensa lopulla käsitellään auto, luvan saaneessa käsittelylaitoksessa ja että nämä ajoneuvot käytettäisiin sitten uudelleen tai kierrätettäisiin. Eli tässä on kunnianhimoinen mm, keräämis-, uudelleenkäyttö- ja hyödyntämistavoite. 95 prosenttia pitäisi kerätä ja 85 prosenttia uudelleen käyttää tai kierrättää mitä tulee tämän direktiivin täytäntöönpanoon. Tämä direktiivihän on vanhempi, se tulee vuodelta 2000. Meillä on rikkomusmenettely aluksi, jossa jäsenvaltiot eivät siirtäneet eh, direktiiviä oikein kansalliseen lainsäädäntöön. Nyt nämä kaikki on eh, ratkaistu. Jossain tapauksessa meidän piti mennä tuomioistuimen eteen, mutta kaikki siirtymävaiheen ongelmat on ratkaistu, joten kun on kyse eh, siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, niin ongelmat on ratkaistu. Sitten direktiivin täytäntöönpano paikan päällä, direktiivin määräysten täytäntöönpano. Tämä äh, kertomus osoittaa, että täytäntöönpano on varsin hyvää. On ollut parhaita käytänteitä ja hyviä käytänteitä joissain jäsenvaltioissa, esimerkiksi äh, hyvin tiuha käsittelylaitosten verkko, noin äh, 13 000 käsittelylaitosta Euroopan unionissa, innovatiivista teknologiaa, jolla voidaan varmistaa korkea uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste. Ja sitten kertomuksen lopulla esitellään joitakin jäljellä olevia haasteita ja yksi suuri haaste, joka meillä on, on se, että meillä on paljon tällaisia elinkaarensa äh, lopussa olevia ajoneuvoja, joiden olinpaikkaa ei tunneta, autoja, jotka on poistettu rekistereistä, mutta jotka eivät päädy laillisiin käsittelylaitoksiin, tai sitten ne laittomasti viedään pois unionista. Joten mm, on hyvin paljon tällaisia käyttäjänsä lopussa olevia ajoneuvoja, joita ei käsitellä käsittelylaitoksissa tai jotka viedään pois Euroopan unionista laittomasti. Ja tämä on vielä suurin huolenaihe. Tämä kertomus kuvailee toimenpiteitä Euroopassa ja komissiossa tämän asian korjaamiseksi. Me olemme työstäneet teettämässä suurta tutkimusta, joka olisi yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista, joka on käytössä ne elokuussa ja tuon tutkimuksen pohjalta toivottavasti löydämme lisätoimenpiteitä, joihin voi ryhtyä, e, jotka perustuvat toimenpiteisiin, joihin jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet selvittääkseen nämä e, kadonneiden e, ajoneuvojen ongelman. Jätän asian tähän, mutta olen tietenkin valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Ja sitten kollegoilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoroja. Ja Rova Dali. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle. Minä uskon, että se mitä missä tästä puhutaan niin kaikkään näinä aikoina, kun otetaan huomioon ajoneuvojen kasvava maailmanlaajuinen kysyntä, niin kyllä tämä on tässä suhteessa direktiivi, joka on tärkeä meidän taloudellemme, mutta myös ympäristöllemme. Tämä on mielestäni niin, niin tärkeää, koska se liittyy myös innovatiiviseen tutkimukseen, jolla voitaisiin parantaa vaarallisen jätteen käsittelyä ja sitten voitaisiin parantaa roimuajoneuvojen käsittelyä. Haluaisin kysyä komissiolta ennen kaikkea haasteista, joihin pitää puuttua. Ennen kaikkea, kun otetaan huomioon, että kolme ja puoli viiva neljä, neljä ja puoli viiva neljä ja puoli roimuajoneuvoa katoaa joka vuosi, niin tämä on kyllä valtava ongelma. Komissio on raportissaan joka koskee direktiivin täytäntöönpanoa, huomauttanut, että se ei ole vielä saanut selville, mitä näille kadonneille rojumuajoneuvoille käy. Minä uskon, että tällaiset kadonneet ajoneuvot ovat uhka laillisille kierrättäjille ja meidän, me tarvitsemme tästä hyvin tarkkoja tietoja, joten haluaisin kuulla komissiota, aikooko se puuttua näihin eroihin Ehkä tarvitaan jonkinlainen eurooppalainen työryhmä, joka koordinoi työtä jäsenvaltioiden välillä, tai onko ehkä joku muu ratkaisu tulossa. Toinen mahdollisuus olisi se, että annettaisiin jonkinlainen romutuspalkkio tai kannustin, jotta voidaan kannustaa kierrättämään autot. Sitten komissio Aikooko komissio ehdottaa, että romuajoneuvodirektiiviä uudistettaisiin nyt, kun meillä on myös sähköajoneuvoja, sillä minulle on melko epäselvää, kuka omistaisi esimerkiksi sähköajoneuvojen akut niiden elinkaaren lopussa, autoyhtiö siis vai auton omistaja? Muita puheenvuoroja. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti. Komissio arvioi myönteiseksi äh, tämän äh, romuajoneuvodirektiivin täytäntöönpanon, mutta sanoi, että noin kolmesta puoleen miljoona, kolmesta puolesta miljoonasta neljään miljoonaan ajoneuvoa vuosittain katoaa, eli ei tiedetä minne ne päätyvät. Äh, täytyy olla enemmän seurattavuutta, olen samaa mieltä siitä, jotta näiden vaikutus ympäristöön voitaisiin minimoida, ne pitäisi kerätä sekä romuajoneuvojen jätte, aiheuttamat jätteet, mutta myös kaikki komponentit pitäisi kerätä. Se, että me emme tiedä, minne neljä miljoonaa ajoneuvoa katoaa, on todella vaarallista ympäristöllemme. Ja siksi halusin kysyä komissiolta, onko teillä ajatuksia siitä, miten voitaisiin jäljittää ja valvoa näitä ajoneuvoja. On myös hyvin paljon uusia ajoneuvoja, jotka eri syistä, usein kaupallista syistä, eivät tule käytettyksi, eivätkä päädy markkinoille. Niistä tulee itse asiassa jätteitä, vaikka ne ovatkin uusia. Joten kysyn komissiolta, onko se arvioinut näiden ajoneuvojen määrää ja aikooko se ryhtyä mahdollisiin kannustimiin, että käytettäisiin uudelleen näitä ajoneuvoja, jotka ovat vielä toimintakykyisiä muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten komissio saa jälleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. No, aivan oikein otitte esille tämän keskeisen haasteen tässä tekstissä, eikä tämä ole uusi haaste, kun kysymys on tavoittamassa olevista ajoneuvoista viime vuosien aikana jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Tämä on ollut aina hyvin tärkeä kysymys ja 89 ja sivuilla onkin vielä lisää esimerkkejä ja myöskin tietoa niistä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat itse toteuttaneet. Yksi ongelmista tässä on se, että jotkut romuttamat ovat laittomia ja joissain jäsenvaltioissa on hyvin tiukasti suhtauduttu näihin laitoksiin, jotka ovat laittomia. Sivulla 81 mainitaan muun muassa Iso-Britannia. Kansallinen kampanja siellä on ollut romuajoneuvojen laittoman käsittelyn juurimiseksi ja yksi mahdollisuus on todella juuri siis puuttua näihin laittomiin toimiin. Tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus. Tässä toinen ulottuvuus on sitten se, että laiton vienti, jätteiden laiton vienti, tähän liittyy ongelma, että on tehtävä ero toisaalta sen välillä, mikä on sellainen ajoneuvo, joka on jätettä ja sellainen, josta taas tulee jätettä. Ja tässä tulliviranomaiset tämän eron tekevät. Meillä on tiettyjä suuntaviivoja, jotta he voivat niitä työssään apuna käyttää. Meillä on myöskin kolme vuotta sitten todettu myöskin äh, tarkemmista äh, tarkastustoimista äh, laivaliikenteen osalta ja myöskin on annettu tulliviranomaisille selkeämpiä koodikseja ja ohjeita, kuinka juuri näiden ajoneuvojen laitonta vientiä voitaisiin estää, joten useita aloitteita on tehty. Samanaikaisesti, kuten jo lyhyesti mainitsinkin, me toteutamme tutkimusta ja toivon mukaan se saadaan juuri kesän jälkeen valmiiksi Siinä tarkastellaan kaikkia olemassa olevia hyviä käytäntöjä jäsenvaltioissa, jotkut näkyvät tässä tekstissäkin. Ja tarkastellaan sitten myöskin sitä, mitä hyviä toimenpiteitä voidaan EU- tai kansallisella tasolla toteuttaa tässä varsinkin huomattavassa ongelmassa, kun kysymys on näistä kadoksissa olevista ajoneuvoista. Toteaisin siis, että voimme palata tähän kenties jossain vaiheessa ja keskustella tämän tutkimuksen tuloksista ja sitten edetä tältä pohjin jäsenvaltioiden kanssa. Toivon mukaan tämä tutkimus tuo lisää valotusta tähän ongelmaan kansallisella tai EU-tasolla. Sitten kysymys, jos nyt ymmärsin sen, että tarvitaanko tässä direktiivissä jotain uudelleen tarkastelua erityisesti vaikkapa siltä pohjin, mitä sähköisten ajoneuvojen saralla tapahtuu, akut muun muassa. Tästä on keskusteltava vielä mm, kun keskustelemme jäteehdotuksesta, jota komissio on tehnyt. Parlamentti on pyytänyt meitä myöskin tältä osin uudistamaan romuajoneuvodirektiiviä. Tämä on siis kysymys, jota tarkastellaan, että direktiivi on aika vanha vuodelta 2000, joten olisi varmasti järkevää, että jossain vaiheessa sitä uudelleen tarkasteltaisiin. Komissio ei ole vielä ottanut kantaa siihen, milloin se tapahtuu, mutta useita kysymyksiä voitaisiin tarkastella uudelleen tarkastelun puitteissa, mukaan lukien tämä mainitsemanne samanaikaisesti, ja tämä on jatkuvaa uudelleen tarkastelua. Tämä akkudirektiivi tulee uudelleen tarkastelun kohteeksi seuraavien kahden vuoden aikana, ja tämä on jo käynnissä, joten jotkut akkuihin liittyvät kysymykset tulevat otetuksi sille tuossa yhteydessä. Sitten kysymys uusista ajoneuvoista. En nyt ole ihan täysin varma, mikä kysymys oli, mutta ymmärtääkseni jotain sähköpostittelua on ollut avustajanne kanssa tästä asiasta. Periaatteessa uusista ajoneuvoista voi tulla jätettä testiautot esimerkiksi, mutta en ollut ihan varma, että mitä ajoitte tuossa takaa. Kyse on ajoneuvoista, joita ei käytetä, niitä ei tuoda markkinoille kaupallisista syistä. Yritetään pitää hintaa korkealla, ajoneuvon hintaa korkealla, niitä tuotetaan, mutta niitä ei käytetä. Tämä ei ole mikään vähäpätöinen määrä, eli ne pitäisi ottaa huomioon. Ehkä voimme antaa teille vähän tarkempia tietoja tästä asiasta mutta ne pitäisi myös ottaa huomioon, koska ei ole seurattavuutta, ei tiedetä minne nämäkään autot päätyvät. Ne saattavat samoin kuin käytetyt autot päättyä jätteeksi ja sitten menetetään, ei tiedetä minne ne päätyvät. Then it seems to me that No, minusta tuntuu, että tämä jollain lailla myöskin on esimerkki sellaisista ajoneuvoista, joten olinpaikkaa ei tiedetä. Näin tämän siis ymmärrän. Ehkä kysymys on uusista ajoneuvoista, mutta ne katoavat, mutta, ja ne katoavat siis tutkasta ja sillä lailla ne sitten putoavat tuonne kadoksissa olevien ajoneuvojen kategoriaan, mutta yleensähän kuitenkin tässä nyt keskustellaan näistä vanhemmista ajoneuvoista. Nämä kolme ja puoli neljä puoli miljoonaa ajoneuvoja, jotka mainitsin, niin ne ovat yleensä paljon vanhempia, että nyt ilmeisesti nyt on ihan toisesta kategoriasta kysymys tässä, mutta jos teillä olisi lisää tietoa juuri tästä ongelmasta, niin olisi hyvä lähettää Meille ilmeisesti kollegani ja teidän avustajanne ovat jo käyneet tästä keskustelua, joten jos vähän lisätaustatietoa voisimme saada, niin katsoisimme mielellämme myöskin sitä. So, thank you very much. Kiitos tästä. Ja tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta. Ja tähän päättyy myöskin tämänpäiväinen kokouksemme. Jatkamme kokousta kello yhdeksän. Aloitamme äänestyksillä. Mukavaa illan jatkoa kaikille.